Good morning, colleagues. So, let's uh, start with the vote. No niin, aloitetaan äänestyksestä. Äänestys tapahtuu ulkoisen valiokunnan alaisuudessa. Alivaliokunta eilen keskusteli äh, mietintöluonnoksesta ja anteeksi, lausuntoluonnoksesta ja sen 12 tarkistuksesta. Haluaisin alkuun kysyä, haluaako Evgeni Kirillov todeta jotain tästä lausunnosta. Mr. Chairman, we had, uh, Kiitoksia. Me eilen keskustelimme sedessä ja sanoisin, että tämä sotilasulottuvuus on hyvin merkittävä. Ei ole mikään sattuma, että tästä on keskusteltu kaikkien toimijoiden kanssa. Toivottavasti kollegat tukevat tätä, koska tässä ei ole mitään ristiriitoja tarkistusten osalta, tai kun ajatellaan vaikeuksia näiden ajatusten suhteen, meillä on ryhmän tuki. Ja nyt liikennevaliokunnan täytyy ottaa kaikki nämä suositukset huomioon, koska kun ajatellaan tätä sotilaskysymystä, niin tämä hanke myöhästyy ja tämä sotilasulottuvuus on siis hyvin keskeinen. Kirilov. Kiitoksia edustaja Kirilov. Aloitamme äänestyksen lausuntoluonnoksesta, joka koskee yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tarkistus yksi Lisäkiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suunnan tarkistus Luhanilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nelonen esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale viisi alkuperäisenä ja Siinä kohta kohdalta äänestys kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin siirrytään suunnantarkistus numero kaksi Liisekiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi esittelijältä puolesta. Kuusi puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin siis suunnan tarkistus numero kolme gallerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suunnan tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 12 puolesta vastaan, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin sitten sähköinen äänestys koko lausuntoluonnoksesta. Olkaa hyvät ja äänestäkää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty enemmistöllä 34 ääntä, kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut edustaja Kiriloville.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 Bien, chers collègues, bonjour à toutes et... No niin, kollegat, huomenta kaikille. Jatkamme alivaliokunnan kokousta. Meillä on kolme lausuntoa ja Horisontti 2020 ehdotukset komissiolta, joka liittyy tutkimuksen innovaation puitohjelmaan 2014-2020. Kyse on kuudesta ehdotuksesta ja alivaliokunta ja ulkoasianvaliokunta ovat päättäneet laatia lausunnon kolmesta ensimmäisestä ehdotuksesta, jotka vaikuttavat EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Teollisuusvaliokunta on vastuuvaliokunta. Mavri Kolas, varapuheenjohtaja ja lausunnonlaatija, saa heti puheenvuoron ja hän kertoo näistä ensimmäisistä ehdotuksista. Thank you, President. I will discuss... Kiitos puheenjohtaja. Käsittelen nämä yhdessä. Turvallisuus, turvallisuuteen liittyvä tutkimus on tärkeä osa Horisontti 2020 ohjelmaa. Ja tämä on otettu mukaan siten, että on otettu vastaan haaste turvallisista innovoivista yhteiskunnista. Mitä tulee oikeusperustaan ja eettisiin perusteisiin, horisontti 2020 komission tulisi parantaa sitä tapaa, jolla se täytäntöönpanee eettisiä periaatteita silloin, kun puhutaan osallistumisesta turvallisuustutkimukseen. Lisäksi tutkimustoiminta, jota tehdään horisontti 2020. 20 puisteissa. Siinä ei tulisi yksinomaan keskittyä siviilisovelluksiin, jos otetaan huomioon se kaksoiskäyttöteknologioiden määrä ja se, kuinka täydentäviä ja kuinka synergiaan liittyviä tutkimusohjelmia Euroopan unionilla on. Aivan erityisesti artikla 16 ja sen kappale kaksi on meille ongelmallinen, koska siinä sanotaan, että tutkimus- ja innovointitoiminta, jota tehdään horisontti 2020 puitteissa, se keskittyy yksinomaan siviilisovelluksiin kappale kaksi artiklasta sitä tullaan muuttamaan eri sanamuodolla, jotta sotilaalliset sovellukset kaksikäyttötuotteiden kohdalla, niitä ei suljeta ulkopuolelle. Tässä vaiheessa haluaisin painottaa sitä, kuinka tärkeää horisontti 2020 toteuttamissa rakenne on. Kun valitaan teemoja, ja yritetään vastata tämänhetkisiin globaaliin haasteisiin. On epäilyksiä siitä, että nämä äh, aiheet otettaisiin tiettyjen otsikoiden alle ohjelmasta, saataisiin enemmän irti, jos jaettaisiin innovatiivisiin yhteiskuntiin ja toisaalta turvallisiin yhteiskuntiin. Tämä äh, ajatus tulee ITREN äh, esittelijältä Madureralta ja me olemme tästä samaa mieltä, koska täytyisi painottaa enemmän äh, turvallisuusulottuvuutta. Puolustus on ennaltaehkäisyn keino, jotta voimme suojata itseämme kaikenlaisilta kriiseiltä. Euroopan unionin perussopimukset mahdollistavat jäsenvaltioille sen, että ne voivat tehdä turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvää tutkimusta, turvallisuutta, eh, turvallisuuden tutkimusta. Se täytyy pitää riippumattomana osana horisontti 2020 ja sen tulisi myöskin heijastaa sitä, että täytyy sekä siviili- että sotilaallisella puolella tällaista tutkimusta saada aikaan. Horisontti 2020 sen tulisi tukea puolustuspolitiikkaa, kuten sen artiklassa 42 ja 45 Euroopan unionin sopimuksessa sanotaan. Sieltä tulisi löytyä vastauksia kaksikäyttötuotekysymyksiin, innovaatioon ja tutkimukseen ja tarkoituksena olisi saada aikaan kapasiteettia, jota tarvitaan rauhan turvaamisessa, kansainvälisessä turvallisuudessa ja kriisinhallinnassa. Euroopan puolustusviraston rooli tulisi tunnustaa, koska se voi olla yksi pääkumppaneista synergioissa yhteistyössä komission kanssa tutkimuksessa ja teknologiassa. Aivan erityisesti puolustusvirasto ja komissio perustuen neuvoston niille antamiin tehtäviin. Niitä voitaisiin pyytää vuoden loppuun mennessä tekemään konkreettisia ehdotuksia, jotta tehtävien jaosta ja olennaista EU-politiikasta tehtäisiin tehtävien jakoja. Haluaisin lopuksi puhua osallistuvuudesta ja tulosten jakamisesta, levittämisestä Turvallisten yhteiskuntien tulisi pystyä suojelemaan eurooppalaisten kansalaisten turvallisuutta ja täten turvallisuudessa turvallisuudella voi olla tärkeä johto ja tukeva rooli, mutta se ei yksin voi taata turvallisuutta. Tutkimustoiminnan täytyisi tähdätä ennaltaehkäisyyn, riskien kohdalla ja turvallisuus, siihen liittyy suuria uhkia, joita ei voida hoitaa sektorikohtaisella lähestymistavalla, vaan siihen tarvitaan holistisempaa yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa. Tutkimus on tärkeää myöskin puolustussektorille sillä on merkitystä myöskin Euroopan unionin puolustusteollisuuden eh, elinkyvyn kannalta ja 2020 tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Merci. Euh, Madame Gomez. Ten Gomez halusi puheenvuoron, olkaa Just to say that I've... Halusin vaan sanoa, että tuen täysin sen, mitä Mavro Nikolaus totesi. Tämä on aivan oikea lähestymistapa, jota juuri jäsenteli. Ja keskeinen kysymys on nimenomaan se, ne jotka jotka meistä vaati, vaadimme enemmän Eurooppaa, varsinkin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla, voimme vain tukea sitä, mitä hän totesi. Ja meidän tulee myös se muuntaa sitten toiminnaksi näiden mietintöjen avulla Horisontti 2020 ohjelmasta. Tästä on kysymys tulevaisuudessa. Sitten pitää laittaa rahat sinne, mistä puhutaan, ja meidän täytyy tukea rahoituksellisesti ei pelkästään tutkimustoimintaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, vaan myös sovelluksia. Ihan konkreettisia sellaisia, jotka monet sellaiset ovat jopa kaksikäyttötarkoituksellisia. Ei sitä pitäisi ujostella sen kummemmin. meidän täytyy voittaa jonnekin vesenvaltioiden vastahakoisuus, jotka nyt kriisiaikoina jotka nyt haluavat kyllä toimia yhteistyössä, mutta tavallisissa oloissa eivät. Ja silloin ei kyetä hoitamaan useita niistä tehtävistä, jotka teoriassa kuuluvat meille. Minusta tämä on erinomainen tilaisuus. Lisäksi olen aivan samaa mieltä siinä, että meillä on oma roolimme, kun tätä jaetaan sidosryhmille, varsinkin elinkeinoelämälle. Mehän haluamme todella hyvän elinkeinoelämän pohjan turvallisuus- ja puolustuspolitiikallamme. Haluamme varmistautua siitä, että sidosryhmät ymmärtävät, mitkä ovat ne mahdollisuudet, jota meillä on, kun ne halutaan sisällyttää Horisontti 2020 puiteohjelmaan. Ja näin ne itsekin painostavat luonnollisesti hallituksiamme, jotta voidaan tämä hyväksyä. Minun uskoakseni tässä viraston rooli on todella tärkeä. Haluan vain todeta, että Maria Grassa Carvaljon kanssa, joka on ITREN esittelijä. Portugalissa me yhdessä pidimme julkisen kuulemistilaisuuden, jossa oli mukana Euroopan puolustusviraston henkilökunta, jotta voitaisiin todellakin varoittaa elinkeinoelämän sidosryhmiä ja hallituksen eri osioita. Sitä kohtaan tunnettiin valtavaa mielenkiintoa ja minusta meidän valiokuntamme tulisi ehdottomasti tukea näitä tämänkaltaisia ehdotuksia, joita Mavro Nikolas on tehnyt. Kiitoksia. Merci, euh, Madame Kronberg. Kiitos, Sten Kronberg. Thank you, Chairman. I would be... Kiitos, puheenjohtaja. Minä vastustan sitä, että sotilaskäyttö otetaan mukaan ja tuen sitä, että sen käyttöä rajataan. Seuraavasta syystä ensimmäinen argumentti liittyy teknologian siirtoon ja kilpailukykyyn. Aikaisemmin oli olemassa ajatus siitä, että kaksikäyttötuotteiden kohdalla lähtökohtana oli sotilaallinen tutkimus mutta tänä päivänä tilanne on päinvastoin. Siviiliteknologia, sieltä leviää tietoa sotilaalliselle puolelle ja täten on paljon tehokkaampaa sekä siviili- että sotilaspuolen kannalta lähteä liikkeelle siviilipuolelta tutkimuksessa ja kehityksessä ja rakentaa siitä sitten sitä teollista pohjaa. Tämä tukisi myöskin eurooppalaista kilpailukykyä tehokkaammalla tavalla kuin se, että pyritään jakamaan jo lähtökohtaisesti näitä voimavaroja näiden kahden haaran välillä. Eli teknologian siirto tänä päivänä siirtyy siviilipuolelta sotilaspuolelle. Tästä syystä tuen tätä siviilipuolta. Ja sitten tässä puhuttiin poolingista ja sharingista puhutaan jatkuvasti niukoista voimavaroista sotilaspuolella ja olisi hyvä jäsenvaltioissa tässä tilanteessa myöskin eh, tuoda nämä tutkimusvoimavaransa yhteen. Tässä oltaisiin tuloksellisempia, jos ei annettaisi mitään EU-rahaa, vaan annettaisiin näiden sotilastutkimuksen eh, pooling ja sharingin tapahtua itsestään alhaalta ylöspäin. Ja sitten kolmanneksi me tarvitsemme keskustelua siitä, miten näitä voimavaroja käytetään. Minulla on sellainen olo, että ei ole mitään demokraattista ähm, syytä siihen, että näitä äh, niukkoja voimavaroja käytetään sotilaskäyttöön äh, tällä tavalla taloudellisesti vaikeina aikoina. Kiitos. Kiitos, Tengaale. Ja, vielen dank. Äh. Kiitoksia. Olen toista mieltä kuin edeltävä puhuja Mielestäni tässä lausunnossa meillä on mahdollisuus tässä keskustelussa siirtyä lainsäädännöllisiin kysymyksiin, eli innovaatiotutkimus. Mehän haluamme tukea näitä GSP-missioita. Eli millaisia päätöksiä näistä missioista on tehty. Toisessa yhteydessä olen myöskin todennut, että kyse ei ole yleisesti puolustuspolitiikasta, vaan kyse on yksittäisistä hankkeista, joita EU-ssa toteutetaan, eli näistä missioista. Ja jotta niitäkin voitaisiin tukea, niin siksi tämä lausunto on tärkeä. Sitten se, mistä on jo päätetty, artikla 42, ja muistuttaisin vain, siis nyt englanniksi, kannustaa läheiseen yhteistyöhön viraston ja komission välillä. Ja meidän pitää vahvistaa näitä kaksoiskäyttökapasiteetteja, jotta löydetään mahdollisimman laaja lähestymistapa turvallisuuskysymyksiin liittyvään tutkimukseen ja jotta voidaan saada aikaan synergiaa siviili- ja sotilasresurssien välille erityisesti, kun ajatellaan puiteohjelma, tutkimuksen ja innovaation puiteohjelmaa. Ja näin ollen pidämme hyvänä sitä, että puiteohjelmassa katetaan myöskin ulkoiset turvallisuuskysymykset ja komission pitää nähdä nyt siviili- ja sotilasseikat kriisinhallinnassa. Eli tämä ei ole pelkästään tämän valiokunnan, vaan koko Euroopan parlamentin kanta. Ja siksi tämä lausunto tässä mielessä on johdonmukainen. Ja toivottavasti tämä sitten näkyy myöskin lopullisessa mietinnössä. Kiitos. Merci, monsieur euh, Zemke. Kiitokset, Zemke. Ja jeśli można, to mm, chciałbym zwrócić uwagę na kilka... Niin, tässä on useita eri tekijöitä. Ensinnäkin olen samaa mieltä tästä ehdotuksesta, jonka edustaja Mavro Nikolas esitteli. On selvää, että Tämän on kirjoittanut ihminen, jolla on paljon käytännön kokemusta. Ihminen, joka on ollut vastuussa puolustuskysymyksistä omassa maassaan. Minun ehdotukseni on kuitenkin se, että viitataan erittäin mielenkiintoiseen mietintöön, jonka aiemmin hyväksyimme, joka oli Lisekin kirjoittama. Sillä tuo mietintö osoitti, että kriisi, joka edelleen on käynnissä Euroopassa, siis rahoituskriisi, on ryhtynyt vaikuttamaan jäsenvaltioiden puolustuskapasiteettiin. On vaikea tarjota tilastoja tämän tueksi, ainakaan spesifisiä sellaisia, mutta voidaan olettaa, että viimeisen neljän vuoden aikana turvallisuus- ja puolustusmenot Euroopassa ovat vähentyneet ainakin 15 prosentilla, kun taas joissakin jäsenvaltioissa vähennys oli jopa korkeampi. Emmekä oleta tilanteen mitenkään nopeasti paranevan Euroopassa. Kaikki muut, etsi, muut hallitukset etsivät vielä lisää säästötoimenpiteitä. Siitä syystä tilanne on melko absurdi, sillä kun voimavarat ovat vähenemään päin. Me samanaikaisesti olemme viemässä eteenpäin useita tutkimusohjelmia. Nyt ainakin Euroopassa meillä on useita rinnakkaisia ohjelmia, joissa käsitellään sotilaskuljetuksia – Laivaston puolella esimerkiksi on tällaisia hyvin usein. Joten ja meidän tulee tarkastella esimerkiksi sitä, että Euroopassa tutkimuksen taso on aivan toinen sellainen kuin Venäjällä tai vaikka USAssa. Eli tämä osio tulisi sisällyttää tähän mietintöön. Äh, merci, monsieur Luhan. Ehm, Kiitos, puheenjohtaja. Se, että turvallisuustutkimus otetaan mukaan kappaleeseen, jossa puhutaan eh, innovaatioyhteiskunnasta. Se on hyvä ehdotus. Minun mielestäni kansalaiset eivät ainoastaan ole hyökkäyksen kohteita, vaan samaan aikaan he voivat toimia pelastajina. He ovat päätöksentekijöitä ja osa heistä on vastuussa turvallisuuskysymyksistä. Tämä Horisontti 2020-ohjelma hyvin selkeästi tuo esille tarpeen saada aikaan kehitystä tällä alalla. Ja se, kuinka tärkeää on painottaa turvallisuusulottuvuutta yhteiskunnassa tutkimuksen kautta. Tästä me voimme puhua rikollisuuden ja terrorismin vastaisesta taistelusta, turvallisuuden lisäämisestä paremman rajavalvonnan kautta, kyberturvallisuuden turvaamisesta voimme puhua, yhteiskunnan selviytymiskyvyn parantamisesta katastrofitapauksissa ja tästähän meillä on paljon kokemusta. Mutta haluaisin lisätä tähän erään tärkeän asian sen, että identifioitaisiin ne syyt, miksi ihmiset radikalisoituvat ja täten voitaisiin myöskin suunnitella asianmukaista sosiaalipolitiikkaa. En ole tästä kuullut mainintaa ja minun mielestäni tämä olisi tärkeä ulottuvuus. Meidän tulisi kannustaa ennaltaehkäisyä välintulon sijaan. Haluaisin myöskin kiinnittää huomiotanne tähän evolutionaariseen luonteeseen, joka turvallisuusteknologian ja puolustusteknologian välillä on. Meidän täytyy tutkia ja kehittää teknologioita, jotka tarjoavat evoluutiomahdollisuuksia molemmille aloille olisi tärkeää painottaa siviilisovelluksia, mutta myöskin puolustussovelluksia, mitä tulee esimerkiksi kyberturvallisuuteen ja rajavalvontaan. Olisi hyvä taata tiivis yhteistyö Euroopan puolustusviraston kanssa tässä asiassa. Mielestäni ei ole mahdollista täysin estää näitä turvallisuusriskejä olivatpa ne ihmisen aiheuttamia tai luonnonkatastrofeja. Ja täten meidän tulisi keskittyä siihen, että keskittyisimme Euroopan kykyyn selvitä kriiseistä ja toipua niistä. Minun mielestäni kolmansien maiden osallistuminen on myöskin asia, joka, jonka haluaisin mainita. Periaatteessa se on ihan hyvä asia, mutta komission ehdotuksessa en ole nähnyt kovinkaan selkeää mainintaa kriteereistä tällaiselle osallistumiselle. Tässä puhun artiklasta seitsemän asetuksessa. Tässä sanotaan yksinomaan, että mikä tahansa oikeudellinen henkilö sijainnista huolimatta voivat osallistua tähän, mutta tästä puuttuvat konkreettiset kriteerit ja minun mielestäni olisi tarpeellista rajoittaa näiden oikeushenkilöiden osallistuminen. Tulisi siis rajoittaa näiden osallistuminen, koska niiden toimintapaikan tai tavoitteiden takia ehkä ne voisivat estää Euroopan unionia täyttämästä juridiset sitoumuksensa. Nämä ovat ne kohdat, jotka halusin mainita ja oikein mielelläni osallistun tähän keskusteluun. Toivon mukaan tämä mietintö tuo parannuksia aikaan tällä alueella. Merci. Madame Kronberg souhaitait. Sitten Kronberg vielä. Just a short question to Mr. Gallerille lyhyt kysymys. Miten näette sen, että resurssit, joita käytetään, niillä voidaan, tai siis miten taataan se, että nämä resurssit tukisivat CSDBtä, eivätkä sitten häviäisi kansallisiin taskuihin? Äh, das kann ja nicht in den nationalen Haushalt. Se ei voi mennä kansalliseen budjettiin, koska nämä missiothan ovat suuri osa kustannuksia ja ne eivät kuulu EUn tasolle. Tämä koskee henkilöstöä ja materiaalia, joita käytetään kansallisella tasolla ja nämä näitä kustannuksia maksetaan sitten yhteisön tasolla. Ja sitten mitä tulee materiaaleihin tai suunnitteluun, niin sitä nyt on kyse. Eli näihin päätöksiin tarvitaan analyysejä Eli meidän täytyy katsoa, mitä me tarvitsemme, jotta voimme toteuttaa näitä missioita. Ja mielestäni tässä on eurooppalaista lisäarvoa ja siten se ei voi millään, missään tapauksessa kadota kansallisen budjettiin, koska siinä vaiheessa, kun materiaaleja hanketaan näitä missioita varten, niin sehän sitten maksetaan kansallisesta budjetista. Eli käytännössä kyse on tutkimuksesta, ja kehityksestä, eli siis varhaisemmasta vaiheesta. Ja mielestäni voimme sitten hyvin seurata, miten näitä varoja käytetään Euroopan tasolla. Ja mitä tulee näihin hankintoihin, niin se on kansallinen asia. Eli ei se mitenkään häviä kansallisen budjettiin, vaan sieltä voidaan sitten todistaa, että miten näitä laitteita on maksettu kansallisesta budjetista. Siis sillä tavalla minä näen tämän asian. Bien, merci pour, euh, euh. Kiitoksia tästä keskustelusta. Sitten vielä Nikolas, oliko teillä vielä loppupuheenvuoro toive? The first exchange of views Tämä oli ensimmäinen näkemysten vaihto tästä aiheesta. Otan huomioon kollegojen ehdotukset, mutta meidän täytyy pitää mielessä se, että meidän täytyy myöskin vakuuttaa esittelijä Madurell, jotta hän antaa tukensa CD-valiokunnan huolenaiheille siitä, että kappale tulisi tähän lisätä. Minun mielestäni me varmaankin voimme löytää sellaisen ratkaisun, joka sopii koko valiokunnalle. souhaite intervenir. Haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron tästä asiasta? Yes, Mr. Chamber, very quickly just... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin nopeasti haluan vain selventää tämänhetkistä komission ehdotusta koska Euroopan parlamentin jäsenet eivät välttämättä täysin ymmärrä niitä muutamaa sanamuotoa, jotka löytyvät täältä puiteohjelmasta. Ensinnäkin hyvin nopeasti haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että tämänhetkisessä puiteohjelmassa FP7 meillä on jo tämä aivan sama lause, jossa viitataan yksinomaisesti siviilitavoitteisiin, siis tutkimuspuolella, eikä se estänyt sitä, että komissio olisi voinut hyväksyä vuosittaisia toimintaohjelmia, joissa kaksi käyttöteknologiaa kehitetään ja se tehdään läheisessä yhteistyössä Eurooppalaisen puolustusviraston kanssa. Tämä on niin sanottua eurooppalaista puiteyhteistyötä. Siellä on ollut kaikenlaista yhteistyötä eri alueilla CBRNssä, radiotiedotuksessa ja valvontateknologiassa. FP8 tavoitteena on jatkaa samalla tasolla. Eli meille tämä sana ainoastaan siviilikäyttöön ei sovi yhteen kaksi käyttöteknologian kanssa. Eli tässä joskus käyttää vähän vääränlaista mm, sanamuotoa. Ne merkitsevät meille sitä, että siviili turvallisuusteknologia, jolla saattaa olla mahdollinen sovellus myös tuolla puolustuspuolella. Luonnollisesti, tällä hetkellä emme olisi sitä mieltä, että meillä olisi pelkästään puolustus, puolustuksen liittyvää teknologiaa. Se tulisi hoitaa yksinomaan Euroopan puolustusviraston alaisuudessa ja sen budjetin alaisuudessa, joka jäsenvaltiot sille myöntävät. Eli lyhyesti todettuna olemme pyrkineet ottamaan huomioon kaikki nämä eri mietinnöt, joita Euroopan parlamentti on julkaissut, mukaan lukien lisäkin mietintö. Ja tämänhetkinen ehdotuksemme ei mielestämme poikkea eh, liikaa sitä, mitä arvoisa jäsen Mavro Nikolas on ehdottanut. Monsieur Galler, yeah. Kiitos vielä Galler. And that is why... Niin ihan lyhyesti. Juuri tästä syystä sanoin, että minun ryhmäni haluaa poistaa juuri tämän virkkeen, koska siinä on tämä viittaus. Ihan varmuuden vuoksi. Mutta toisaalta myöskin totesin, että kyse ei ole puolustustutkimuksesta, vaan siinä on yhteys siihen, mitä missioita meillä on liittyen näihin kysymyksiin, koska tästähän ministerit ja jäsenvaltiot ovat sopineet. Eli meillä on näitä missioita. Tämähän liittyy näihin missioihin, joista on sovittu. Ja meidän täytyy tukea tätä. Ja meidän pitäisi hyödyntää myöskin Horisontti 2020-hanketta oikealla tavalla. Ja siksi meidän täytyy poistaa nimenomaan tämä virke. Bien, merci. Je vous propose que nous en... Kiitoksia. Ehkä tämä sitten riittää. Meillä on 11. heinäkuuta seuraava kokous. Ja sitten voimme keskustella Mauri Kolasin lausunnoista. Ja sitten määräaika tarkastustettämiselle on 12. heinäkuuta. Sitten seuraava kohta, eli kovasti odotettu mietintö. Tarandin mietintö. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooli ilmastosta johtuvissa kriisitilanteissa ja luonnonkatastrofeissa. Tätä on odotettu kovasti ja tästä on haluttu saada aikaan alivaliokunnan mietintö, eli annan välittömästi puheenvuoron Tarandille. Thank you, Mr. President. Uh, we have now a draft text of a report. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Meillä on nyt tekstiluonnos tästä mietinnöstä ja pyrin tässä nyt selventämään sen henkeä näitä ehdotuksia ja odottelen mielenkiinnolla keskustelua, joka tämän jälkeen käydään. Yleisesti ottaen se, että näitä asioita otetaan esille, eri foorumeilla on johtanut siihen, että puolustuspolitiikka ja sen eri sovellukset voidaan asettaa tulevan kriisianalyysin keskiöön. Olen sitä mieltä, että viiden vuoden ajan nyt jo EU on saanut aikaiseksi suuria edistysaskelia ilmastonmuutosten, luonnonkatastrofien ja muiden toimintojen puitteissa. Syy tähän omaloitteisen lausuntoon on se, että voitaisiin päästä vielä korkeammalle tasolle niin, että meillä olisi konkreettisia ehdotuksia toimia poliittiseksi keskusteluksi. Näin voidaan myös tuoda mukaan erilaiset, myös vastahakoiset eh, toimijat, jotka tähän mennessä eivät ole halunneet keskustella asioista keskenään. Nyt mielestäni tähän on tullut oikea aika. Eh, Euroopan ulkosuudenhallinto ja korkeudustaja Ashton mielestäni joutuvat kantamaan vastuunsa ja tekemään sen, mitä korkea edustaja lupasi tekevänsä eh, toimikautensa alussa. Yhteinen pohdinnan pohjaksi laadittu asiakirja ehdottaa kolmea eri osiota toimintaan. Ja vaikka yksi niistä onkin kansainvälinen turvallisuus ja ilmastonmuutos nimeltään, niin meidän täytyy nyt olla luovempia. Meidän täytyy osoittaa poliittista tahtoa ja olla toimintasuuntautuneempia. Tässä mietinnössä on ehdotuksia, jotka olen ottanut huomioon, mutta yleisesti ottaen haluaisin, että menemme hieman pidemmälle. Eli ehdotukset ensimmäisen otsakkeen alla. Poliittisen tahdon ja toiminnan tarve. EUlla on erilaisia haasteita, Ja meidän täytyy laatia erilainen luettelo näistä eri haavoittuvista alueista, esimerkiksi arktisista alueista, Himalajasta, pienet saarivaltiot ja niin edelleen kuuluvat näiden joukkoon. Lisäksi tavoitteena on laatia sellainen poli- poliittinen asiakirja, jossa pääperiaatteet ja perussuuntaviivat otetaan huomioon. Lisäksi tavoitteena on luoda muodollinen ja virallinen työryhmä neuvostossa, jonka tavoitteena on pohtia näitä eri toisinsa liittyviä asioita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja energiakysymyksiin. Naton ja EUn välinen yhteistyö voimavarakehityksessä varsinkin painottaa sitä, miten tarvitaan erilaista synergiaa, kun meillä on nämä pooling and sharing-hankkeet ja älykäs puolustushankkeet, joita saatan esille ilmastoon spesifiset tarpeet. Lisäksi me vaadimme, että otetaan käyttöön käynnistysrahasto artikla 41 pohjalta perustumisopimuksessa, joka koskee mahdollisia tulevia pooling and sharing-hankkeita. Toiseksi toinen otsake Tarvitaan uutta henkeä, strategista, strategisia ja käsitteellisiä haasteita. Meidän täytyy voimakkaasti pyrkiä siihen, että integroidaan ulkosuudenhallinnon puolelta turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Otetaan huomioon tämä vaikutus kaikissa asiakirjoissa, jotka toimivat suuntaviivoina silloin, kun suunnitellaan yksittäistä politiikkaa. Siinä vedotaan myös korkean edustajan, että varmistaudutaan siitä, että ulkosuudenhallinnon relevantit yksiköt, jotka käsittelevät tätä politiikkaa, ottavat huomioon äskettäisimmät ja viimeisimmät ähm, ilmastonmuutokseen liittyvät asiakirjat ja raportit. Lisäksi kaikissa eri ulkosuhdehallinnon yksiköissä pitäisi olla ilmastonmuutosasiantuntijat, jotka hoitavat esimerkiksi varhaisvaroitusjärjestelmiä. Lisäksi kehotetaan ulkosuhdehallinnon yksiköitä ottamaan käyttöön pysyviä viestintäkanavia komission kanssa, varsinkin ECO ja YK kanssa, UNEPin ohjelmissa ja Naton kanssa siviili- ja sotilaisen puolen rakenteiden täytyy vastata niihin eri haasteisiin, jotta tämä esittää, ja täytyy tarjota myös avoimet rakenteet suhteessa muihin järjestöihin ja kansallisjärjestöihin. Kolmanneksi tarvitaan EUn ympö- ilmastoturvallisuuspolitiikkaa. Tässä vedotaan ulkosuudenhallintoon, jotta se ottaisi käyttöön politiikan YTPPn puitteissa. Neljänneksi ja ne viimeiseksi sitten neljäs otsake, se, että tarvitaan toimielimellistä luovuutta, välineitä ja kapasiteettia. EU tulisi rohkaista kaikkia jäsenvaltioita ottamaan huomioon nämä kysymykset omassa voimavarasuunnittelussaan. Sen tulisi myös kehitellä erityinen luettelo, siis sotilaallisia siviili- voimavaroja, joissa on mahdollisuus vastata ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin. Nämä sisältyvät erityisesti ilma- ja merikuljetukset, liikkuvat sairaalat mukaan lukien tehohoito ja veden puhdistus. Lisäksi pyydetään sitä, että korkea edustaja ja Euroopan puolustusvirasto tutkii mahdollisuutta luoda eurooppalaista infrastruktuuria, jota voidaan hyödyntää, kun tätä kapasiteettia arvioidaan varsinkin olemassa olevassa pooling and sharing-prosessissa. Lisäksi vedotaan siihen, että korkea edustaja käyttää tämänhetkistä lainsäädäntöprosessia seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksessä 2014-2020, jotta voidaan virtavivaistaa ilmastokysymykset kaikkeen ulkosuhdehallintoon. Lisäksi ilmastoasiantuntijat täytyy ottaa mukaan toimintaan, jotta voidaan vahvistaa sitä voimavaraa, jota unionilla on, kun puhutaan varsinkin varhaisvaroitusjärjestelmästä. Lopuksi vedotan siihen, että korkea edustaja luo viran erityiselle ilmastopolitiikan lähettilälle me kannatamme sitä, että meillä on myöskin YKssa tällainen erityinen ilmastoasiantuntija. Ja toivomme, että EU tekee samoin. Eli tässä siis luonnostelu näistä pääperiaatteista, joita mietinnössäni on. Olen nyt pyrkinyt, pyrkinyt niitä tässä nyt hieman eri tavalla selventämään, koska tämä mietinnön luonne on aika vaativa. Monsieur Tarant, eh. Kiitoksia Tarant sitten Neitski, joka on EPPn varjoesittelijä. Kiitoksia. Hyvät kollegat, kiitän Tarandia tästä mietinnöstä, joka liittyy yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, ilmastonmuutokseen ja luonnonkatastrofiin liittyvissä kriiseissä. Tässä on nyt ajattelemisaihetta ja siellä on monia kohtia, joita haluaisin kommentoida ja laadin niistä lausun- äh, tarkistuksia varjoesittelijänä haluamme käytännön tasolla vahvistaa olemassa olevia instituutioita ja politiikan aloja sen sijaan, että luodaan uusia. Ensinnäkin meidän on keskityttävä siihen, että vahvistetaan taitoja ja kapasiteetteja EUn henkilöstön tasolla, jotta voidaan analysoida katastrofin vaikutuksia kansallisella, alueellisella ja kansainvälisen turvallisuuden tasolla. Lisäksi EUn pitää miettiä, tie, millä tavalla se reagoi kansainvälisiin turvallisuushaasteisiin, jotka liittyvät luonnonkatastrofeihin, jotka saattavat vaikuttaa sisäisiin politiikkoihimme ja rakenteisiimme. Ja katson, että Euroopan unionin kehitys humanitaarisen avun alalla ei, sitä ei saa korvata, vaan sitä pitää täydentää näillä toimilla. Ja myöskin toistan vielä valiokunnan jäsenillä, että meidän täytyy käsitellä näitä kysymyksiä ei poliittisen ideologian kautta, vaan käytännönläheisemmällä tavalla. Kiitos. Merci. Euh, Kiitos. Sitten sosialistiryhmästä Mavro Nikolas on Paletskisin sijaisena. Speaking the place of Justus. Niin, puhun Paletskisin nimissä hän on tyytyväinen siihen, että esittelijä asettaa ilmastonmuutoksen tulevien vaarojen keskiöön ja myöskin painottaa konfliktin ehkäisyä, kriisien jälkeistä rakennustyötä silloin, kun on kysymys luonnonkatastrofeista. Tämä mietintö on tärkeä, koska se tuo julkiseen keskusteluun ilmastonmuutoksen suurimpana uhkana globaaleissa turvallisuusasioissa. Viimeisen neljän vuoden aikana talouskriisi ja rahoituskriisi ajoivat tämän se. Lisäarvo tässä mietinnössä on identifioida ehdotukset siitä, miten voimme parantaa nopean reagoinnin toimenpiteitämme EU-ssa, vastata luonnonkatastrofeihin, nopeammin, koska usein siinä tarvitaan sekä siviili- että sotilaallista toimintaa ja tulisi parantaa yhteistyötä näiden kahden välillä. On tärkeää, että identifioidaan ne kuilut, joita on olemassa ja joissa sotilaalliselta puolelta saataisiin lisäarvoa. Mietinnössä me haluaisimme suositella jäsenvaltioille sitä, että niiden tulisi sijoittaa enemmän nopeis, nopean reaktion joukkoihin, jotta jotta ne voisivat suorittaa lainvalvontatehtäviä. Joskus niitä voidaan käyttää osana sotilaallista toimintaa ja sotilaallisen valvonnan alaisuudessa. Varhainen arviointi, sen tulisi varmistaa sen, e, se, että EU käyttää asianmukaisimpia keinoja nämä joukot koostuisivat sekä siviili- että sotilaspuolen asiantuntijoista ja täytyy myöskin parantaa koordinaatiota EUn ja sen naapurimaiden välillä, mitä tulee kapasiteetin rakentamiseen. Ilmastonmuutoksesta johtuvat kriisit, ne tulevat saman aikaan joko väliaikaisia tai pysyviä muuttoliikkeitä ja täten jäsenvaltioiden täytyy mukauttaa rajavalvontaansa ja parantaa sotilaallista ja humanitaarista kapasiteettia ennen kuin hätäkellot alkavat soida. Merci, Madame Nikolai. Kiitos, Nikolai. Be a political declaration because my view is that... Niin, minun näkemykseni on se, että Tämä, tämä mietintö ei saa olla poliittinen lähestymistavaltaan, se on yksi asia. Olemme hyvin pitkälti samaa mieltä kanssanne tästä mietinnöstä. Meidän mielestämme se on hyvä lähtökohta keskustelulle ja näkemysten vaihdolle tämän tarkistuksen puitteissa, koska olemme myös päättäneet esittää jotakin tarkistuksia, mutta pyytäisin teitä olemaan realistisempi. On todella muut, vaikea muuttaa kriisiä mm, ja tehdä siitä mahdollisuus, koska varsinkin tällä alalla, koska meillä on edessämme paljon vaikeuksia, on vaikea asettaa asioita etusijalle, jotta voitaisiin pureutua näihin ongelmiin. Minulla on erityinen kysymys teille siitä, joka koskee tätä toimielimellistä luovuutta. Ymmärrämme aivan hyvin, että tämänhetkinen, tämänhetkistä kapasiteettia täytyy kehittää Mutta tämä olemassa oleva kapasiteetti täytyy tehdä sellaiseksi, että se todella toimii. Mitä tarkoittaa tämä European Engineering? Mitä mieltä olette siitä? Mitä, mitä tarkoitatte, että sillä tehtäisiin? Kiitos sitten Galler. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin yhdistyä saman katan kuin Varjoiset, eli meidän täytyy olla käytännön läheisiä. Ja Nikolai käytti sanaa realistinen ja tuen sitäkin. Meidän täytyy käydä tämä mietintö nyt läpi ja katsoa, mitkä asiat tähän kuuluvat. Tässä ei ole esimerkiksi mainittu viittausta siihen, mitä meillä jo on. Eli komission jäsen Georgieva ja hänen toimivaltuutensa. Ja hän toimivat jo tällä alalla. Eli 2004 oli esimerkiksi tsunami ja sitten muilla tavoilla ihmisten aiheuttamia katastrofia ja Libyan, Misratan humanitaarinen apu. Eli meillä on jo kapasiteettia ja kykyjä toimia. Ja meillä on tällainen kattava lähestymistapa siviili- ja sotilaspuolella. Ja sillä tavalla näihin luonnonkatastrofeihin voidaan puuttua ja torjua niitä. No sitten luonnonkatastrofit tai ihmisen aiheuttavat katastrofit, meillähän on samoja välineitä, joita näissä käytetään. Ja sitten mietinnössä täytyy katsoa, pitäisikö esittää tiettyjä vaatimuksia. Esimerkiksi pitäisi laatia luettelo maista, jotka ovat haavoittuvaisempia ilmastonmuutokselle tulevina vuosikymmeninä. Mehän tiedämme, missä ongelmia on. Ja sitten kohdassa 15. Eli poliittinen asiakirja koskien EUn ilmastonmuutospolitiikkaa. Meillähän on välineitä, joiden avulla voimme toimia – mikäli luonnonkatastrofeja tai ihmisen aiheuttamia katastrofeja esiintyy. Mutta tässä puhutaan nyt EUn ilmastoturvallisuuspolitiikasta. Tässä on nyt paljon kuumaa ilmaa ja tähän on tietenkin hillitä ilmaston lämpenemistä. Eli tämä on nyt tällainen alustava asiakirja, ja sitten täytyy katsoa näitä suuria asioita, mutta meidän täytyy olla realistisia ja käytännönläheisiä ja todeta, mitä jo tällä hetkellä pystymme tukemaan. Me tiedämme, mitä ongelmia meillä on näissä ongelmissa, jotka on mainittu, ja meillä on sitten oikea suhtautuminen niihin. mutta tämä kokonaiskuva ja nämä asiakirjat, no niitä en suosittelisi. Ja meidän täytyy käydä tämä mietintö vielä läpi ja sitten laatia täsmällisiä tarkistuksia, jos otetaan realiteetit huomioon. Bien, s'il n'y a pas d'autres... Euh, jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin Tarand, vielä loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Vasta osittain tietysti tässä vaiheessa. In this stage I would be tremendously careful. Tässä vaiheessa en nyt vielä uskaltaisi johtopäätöksiä vetää, mutta haluaisin kiittää kollegoja kommenteista ja kritiikistä. Lyhyesti yritän vastata Rova Nikolain kysymykseen siitä, mitä tarvi, tarkoitan näillä joukoilla. Olen aika varma siitä, että tätä tarvitaan tulevaisuudessa, mutta en ole korkea viranomainen siinä mielessä osaisin sanoa, miten tällaiset joukot toimisivat, mutta ehkä voisin esittelijänä tehdä tarkistuksia, jossa sanottaisiin esimerkiksi mainittaisiin ad hoc lentokentän tai sataman rakentaminen hätätilanteissa. Ehkä sotilaallinen rakenne voisi olla se ainoa taho, joka toimisi. Olen samaa mieltä herra Gaalerin kanssa, että liian paljon puhetta kuumaa ilmaa on huono asia ilmastonmuutoksen puitteissa, mutta tässä me tukeudumme ulkosuhdepalvelun asiakirjaan, jossa puhutaan tästä asiasta, joka tässä meidänkin mietinnössämme mainitaan. Kyllä, olen samaa mieltä, mutta miten se EPPn kollega sen sanoikaan? Se olisi ehkä vähemmän poliittisesti ideologinen. Enkä oikeastaan tiedä, kumpaa tässä tulisi pienen tästä poliittista vai ideologista, mutta ihan varmasti otan tämänkin kommentin huomioon. Mutta jälleen kerran kiitokset kommenteista odotan innolla jatkossakin yhteistyötä varjoesittelyiden muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Bien, euh, et donc nous avons... Euh... No niin. Määräaikatarkastusesittämiselle on 4. heinäkuuta. Eli pyytäisin tietysti, että jatketaan keskustelua tästä aiheesta, joka on erityisen mielenkiintoista. Sitten viimeinen kohta esityslistalla. Mietintö. Paskun mietintö. EUn keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuusta koskevat lausekkeet, poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus. Nehän on otettu mukaan Lissabonin sopimukseen. Tämä ei ole pelkästään teoreettista keskustelua, ja tämä on keskustelua, joka on hyvin tärkeää ja jota on hiukan laiminlyöty Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. En nyt puhu vallankumouksesta, mutta tämä on kuitenkin kehitystä, joka on hyvin tärkeää yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kannalta. Ja jos jäsenvaltiossa on tehty paljon ja keskitytty rakenteellisen yhteistyöhön ja näitä kohtia vielä ei ole käsitetty käsitelty syvällisesti tähän mennessä, joten tämän mietinnön avulla Euroopan parlamentti voi sitten ottaa kantaa tähän hyvin tärkeään aiheeseen. Eli Pasku, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Tämä on tosiaan asia, joka lähti kysymyksestä, mitä jos joku maa pyytäisi, että sovelletaan tätä artiklaa. Tämähän oli ensimmäinen kysymys, joka oli, ja sitten yritimme siihen vastata. Mutta se, mitä nyt on tehty, on, että meillä on nyt työasiakirja. Tästä on keskusteltu varjoesittelyiden kanssa. Ja meillä on nyt useita keskusteluita ihmisten kanssa, jotka ovat tässä mukana komission puolella ja neuvostossa – ja jotka vastaavat näistä asioista, mikäli näitä lausekkeita otetaan käyttöön. Me valmistelemme lopullisen version, meillä on ensimmäinen luonnos, joka sitten toimitetaan kollegoille 31. heinäkuuta. Meillä pitäisi olla käännökset valmiina. Ja sitten Luonnoksen tarkastelu täällä olisi 17. syyskuuta ja määräaikatarkistuksen jättämiselle 20. syyskuuta. Ja sitten tarkastelemme näitä tarkistuksia sitten jo marraskuussa. Eli näin me aiomme toimia. Niin tietysti aluksi tässä mietinnössä arvioitiin kontekstia, koska nämä kaksi lauseketta täytyy asettaa tämänhetkiseen kontekstiin. Ja tässä kontekstissa on nyt uusia riskejä ja uhkia. Ne tietysti ylittävät yksittäisten maiden kapasiteetin käsitellä niitä, mutta jos meillä ei ole tarvittavia menettelyitä ja tapoja pitää käytännössä kiinni näistä lausekkeista, niin se on symbolinen ele. Ja tämähän on perintöä. Meillä on tämä vastavuoroisen avunannon lauseke. Sehän on Brysselin sopimuksesta asti ollut olemassa. Eli tämähän koskee maita, jotka ovat Natossa, mutta on myöskin maita, jotka eivät ole jäseniä. Ja Naton sisällä on sitten sopimus, ja silloinhan pitäisi jollain tavalla olla mukana, tai maat saattavat tätä pyytää. Nämä kaksi lauseketta liittyvät toisiinsa. Ne on nyt eritelty analyysin vuoksi, ja meillä on tällainen peilirakennelma ensinnäkin soveltamisala, sitten kapasiteetit ja kolmanneksi menettelyt ja rakenteet. Sen jälkeen kun analysoitiin EUn instituutioiden roolia, niin katsomme, että ehkä se, mitä te jo ehdotitte aikaisemmassa mietinnössänne, sitä pitäisi vahvistaa edelleen, eli luoda yhteinen eurooppalainen päämaja. Ehkä siitä olisi hyötyä tässä kysymyksessä, ja meidän täytyy sitten katsoa, millä tavalla voimme vastata tiettyyn vastahakoisuuteen joissain jäsenvaltioissa solidaarisuuslausekkeesta. Niin, solidaarisuuslausekkeesta. Maathan haluavat auttaa pulaan joutunutta maata, ja näin voidaan toimia hetkellä, jolloin katastrofi todellakin ylittää yksittäisen maan kapasiteetin hoitaa sen seuraamuksia. Ja siinä pitää olla riittävästi joustavuutta, jotta todellakin voidaan ottaa huomioon erilaiset tilanteet ja jotta voidaan toimia tehokkaasti ja auttaa näitä maita. Sitten toinen elementti maiden täytyy muistaa, missä on puutteita ja mitä pitää parantaa, koska muutenhan jotkut olisivat vapaamatkustajia, jos se tietää, että muilla on kapasiteettia, ja sitten solidarisuuslauseke mukaan niin niiden on pakko auttaa, eikä se ole oikeudenmukaista. Eli tähän pitää löytää tasapainoa. Pääperiaate on, että EUn kriisin hallinta lauseken kanssa tai ilman, sen pitää pohjautua olemassa oleville välineille, ja tässä on nyt arvioitu siviilisuojelumekanismeja ja sisäisiä puolustustrategioita ja ulkosuhdehallinnon kapasiteettia. Yksi päätelmä keskustelujen, jäl- keskustelujen jälkeen on se, että haja- sirpaloitumista pitää estää. Sitähän nyt on esiintynyt. Päällekkäistä työtä pitää välttää ja pitää järkiperäistää ja valtavirtaistaa näitä menettelyitä, jotka ovat keskeisen tärkeitä. On kaksi koulukuntaa. Ensinnäkin täytyy huomata, että kaikki pitäisi saada saman otsakkeen alle. Ja sitten toinen koulukunta yhdistää eri ulottuvuuksia ja priorisoidaan niitä sektoreita, jotka liittyvät sitten näiden eri tilanteiden luonteeseen. Esimerkiksi jos kyse on maahanmuutosta, niin se on eri juttu kuin luonnonkatastrofi. Mutta se, mitä nyt on opittu, kun olemme keskustelleet ihmisen kanssa, jotka päivittäin hoitavat näitä asioita, on se, että mikään kriisi ei ole yksiulotteinen. Niissä on kaikissa ulottuvuuksia, jotka liittyvät muihin seikkoihin, ja siksi tässä vaaditaan koordinaatiota. Sitten millä tavalla voidaan parantaa poliittista koordinointia EUn ja jäsenvaltioiden välillä? On keskeisen tärkeää, että jäsenvaltioilla on läheiset yhteydet ja mekanisminhan pitäisi toimia sitten saumattomasti. Lopuksi sanoisin, että tarkoituksemme, ja mehän olemme ilmoittaneet tästä varjoesittelijöille, eli pidämme heidät ajan tasalla kaikista uusista käänteistä. Ja sama koskee niitä ihmisiä, joiden kanssa olemme olleet yhteydessä, eli heidätkin on otettava mukaan. Tässä tapauksessa tätä ei voida pitää mitään, mitenkään salaisena ja sitten esitellä sitä jollekin muulle yllättäen. Tarkoituksenahan on, että yhdessä voimme löytää jotain toteutettavissa olevaa ja kaikkia tyydyttävää. Kiitos. Kiitoksia näistä alustavista tiedoista. Tämä on tärkeää keskustelua ja varaamme tähän riittävästi aikaan ja meillä on määrät, jotka ovat ilmeisesti riittäviä. Eli tämä on aivan alustavaa keskustelua tässä vaiheessa. Ja sitten Janaku. Ευχαριστώ πολύ. Suur kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset myöskin esittelijälle jonka me kävimme jo ensimmäisen varjoesittelijöiden keskustelun. Tämä solidaarisuuslauseke sekä puolustuksessa että terroristihyökkäysten yhteydessä tai esimerkiksi luonnonkatastrofien ja muiden vastaavien yhteydessä. Se on tärkeä lauseke ja minun täytyy sanoa, että tästä keskusteltiin kokouksessa. Herra Brock ei ole täällä nyt paikalla, mutta minä tein tämän ehdotuksen ja herra Brock laittoi siihen myöskin nimensä alle ja me olemme sitä mieltä, että tämä on valtaisan tärkeää, koska se voi yhtäältä auttaa siinä, kun me pyrimme luoda eurooppalaisen puolustusjärjestelmän ja samaan aikaan, aivan kuten herra Paskukin mietinnössään sanoo, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että NATO voisi vetäytyä pois päämääristä ja sitoumuksista, joita se on antanut. Tämä on hyvin tärkeä kohta tässä mietinnössä. Mutta tällä kolikolla on kaksi puolta. Meillä on artikla 42.8 perussopimuksissa, jossa puhutaan äh, tapauksista, jossa jolla, jonkun jäsenmaan alueella on tapahtunut hyökkäys. Ja sitten on solidarisuuslauseke, joka viittaa artiklaan 226. Äh, Mutta kysymykseksi tähän jää sää. Tehdäänkö tässä ero sen maan mukaan, johon hyökkäys voi, voi kohdistua? Euroopan ei tarvitse pelätä hyökkäystä. Diplomaattinen tilanne tänä päivänä on sellainen, mutta meidän täytyy kuitenkin varautua tällaiseen hyökkäykseen perusasiakirjoissamme. Meidän täytyy tehdä selväksi se, että tämä puolustus- ja solidarisuuslausekkeet, niiden täytyy molempien olla riippumattomia siitä, kuka on hyökkäyksen takana ja minkä tyyppisestä hyökkäyksestä on kysymys. Täten meidän täytyy luoda jossakin määrin automaattinen koneisto, jotta voidaan sitten tehdä tarvittavat päätökset, koska tämähän on perusluonteeltaan poliittinen kysymys. Tässä herää kysymys siitä, miten me voimme sitten muodostaa johtoryhmän, joka tekee päätöksiä tällaisessa tilanteessa, koska kuten varmaan ymmärrätte, niin tästä tullaan puhumaan myöskin huippukokouksessa. Esimerkiksi olisiko se suoraa neuvoston käsiteltävä asia vai tulisivatko kyseeseen sisäministerit vai turvallisuusministerikokous ja niin edelleen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että no meillä ei tässä, tässä vaiheessa ole mitään viitetekstiä, koska me olemme tässä ensimmäisenä liikkeellä. Mutta kaiken täytyy tapahtua täysin läpinäkyvästi, koska tämä on tärkeä asia ja tällä hetkellä ehkä tämä vaikuttaa asialta, jota ei tarvita, mutta se saattaa osoittautua hyväksi välineeksi, joka auttaa solidaarisuudessa jäsenvaltioiden välillä. Ja se ehkä auttaa jäsenvaltioita harjoittamaan yhteistä politiikkaa ja se voi myöskin auttaa sellaisessakin asiassa, josta olemme pitkällä aikavälillä aina puhuneet, toisin sanoen siinä, että voisimme luoda mekanismeja, jossa meillä olisi ehkä yhteisiä puolustusjärjestelmiä esimerkiksi puolustusvälineiden kohdalla ja siinä olisi mahdollisuus suurinkin säästöihin Euroopan tasolla. Eli tässä on moninaisiakin etuja kyseessä. Tämä liittyy myöskin ulkosuhdehallinnon toimintaan mutta tämä liittyy ja sen tuleekin liittyä kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka liittyvät jäsenmaiden turvallisuuteen ja mihin tahansa ulkoiseen uhkaan, niihin, jotka meidän tiedossamme on tällä hetkellä ja myös niihin, jotka eivät vielä ole tiedossamme. Tässä viitattiin jo maahanmuuttokysymyksiin ja se on ongelma. Tänä päivänä Euroopalla on kaikenlaisia kysymyksiä edessään ja demokraattisten rakenteiden kautta ja niiden arvojen kautta, joita meillä on ja joiden varaan Euroopan unioni on rakennettu ja jonka varaan sen kehityskin perustuu, niin meidän täytyy pystyä luomaan sellaiset rakenteet, jotka heijastavat jäsenvaltioiden välistä ja kansojen välistä solidaarisuutta, jotka heijastavat sitä turvallisuuden tunteen tarvetta, joka kansalaisilla on yhä enenevässä määrin. Ja myöskin yhdistäisi nämä järjestelmät sillä tavalla, että pikkuhiljaa voitaisiin luoda sellaisia järjestelmiä, joissa me voimme yhteistä toimintaa harjoittaa. Kuten esittelijäkin sanoi, niin voitaisiin ehkä vähentää hieman Naton roolia. Haluaisin onnitella esittelijä tästä tekstistä ja meillä on tässä riittävästi aikaa edetä tässä asiassa yhdessä, keskustella asiasta täällä, päästä yhteisymmärrykseen Tämä on aloite, joka on merkitykseltään parlamentille valtavan tärkeä, koska tässä on kysymys myöskin siitä, miten parlamentti kaikkea tätä voi valvoa. Ja minun mielestäni sitten syyskuussa, kun, kunhan esittelijä ensin heinäkuussa on esitellyt meille ensimmäisen ehdotuksensa, niin varmaankin sitten syyskuussa voimme yhteisymmärryksen hengessä edetä tässä tämän mietinnön osalta yhteisymmärrykseen. Kiitos. Merci. Euh, Kiitoksia, Stan Duff. Äh, good morning everyone. I... Hyvää huomenta kaikille. Olen aivan samaa mieltä siitä, että kyseessä on tärkeä mietintö. Pelkään pahoin, että näemme tämän luonnoksen vasta sitten heinäkuun lopussa, kun kaikki järkevät ihmiset ovat jo lomilla. Minä en missään tapauksessa siis kyllä ole järkevä tässä suhteessa. Tässä on kyseessä mietintö, joka ansaitsee kyllä maksimijakelun täällä parlamentissa. ja läheistä yhteydenpitoa komission Naton kanssa, sillä Natossa on paljon tietoa eurooppalaisten valtioiden kapasiteetista toimia kaikenlaisissa tilanteissa ja minusta olisi järkevää, että tuota tietoa hyödyn ja tietoa ja kokemusta hyödynnettäisiin mahdollisimman pitkälle. Prosessiin liittyvä kysymys, hyvä puheenjohtaja. Perustuslain valikunta AFKO pohti sitä, että tästä asiasta tehtäisiin lausunto. Minusta se on oikein hyvä ajatus. AFKossa olen tukenut ajatusta siitä, että se esittäisi lausunnon ja katsoisi perustuslaillista puolta kun kyse on näiden lausekkeiden täytäntöönpanossa. Ehkäpä sellaista ei ole, mutta minusta kuitenkin kyseessä on asia, jota kannattaisi rohkaista katsomaan. Kolmanneksi turvallisuus- ja puolustuspuolella varmasti jo vaistonomaisestikin tiedämme, että yhden korratkaisut ratkaisut eivät ole sopivia kaikille jäsenvaltioille ja kaikkiin tilanteisiin, aivan kuten edustaja Pasku vihjaili. Ja kun nyt ensisijassa pohdimme näitä kahta artiklaa, 222 ja 42, 70, niin meidän tulisi olla tietoisia siitä, että Meillä on kolmenlaista yhteistä, jota voidaan käyttää, vahvistettua yhteistyötä YUTP-puitteissa, jolloin jäsenvaltioryhmät voivat mennä pidemmälle ja nopeammin kuin koko 87 jäsenvaltion joukko. Nämä ovat tietysti ne tavalliset vahvistetun yhteistyön kohdat, jotka koskevat 329 artiklaa ja sen alakohtaa 2 TFEUsta. Ja on perustamissopimuksen artikla 40, jossa käsitellään erityistehtäviä, joihin jäsenvaltion ryhmä ryhtyy ja artikla 46 tietysti, joka sitten koskee tätä pysyvää rakenteellista yhteistyötä. Niin uskoakseni meidän pitäisi tässä mietinnössä mahdollisuus ja todennäköisyys siihen, että syntyy jäsenvaltioryhmiä, jotka toimivat ja jäsenvaltioryhmiä, jotka eivät toimi eri olosuhteissa. Jos sitten katsotaan tätä työasiakirjaa ja edustaja Paskun esittelyä, kaikella kunnioituksella en ole samaa mieltä siinä, että näiden kahden lausekkeen sisällyttäminen Lissabonin sopimukseen – oli pelkästään symbolinen ele. Jos muistan oikein, niin niiden läpi runnominen oli itse asiassa aika hankalaa. Oli vaikea päästä valmistelukunnassa sopimukseen. Ja päättää Länsi-Euroopan unioni se sinänsä jo osoittautui ristiriitaiseksi ja vaikeaksi asiaksi neuvotella. Siitä syystä olisi virhe parlamentille, jossa nyt suhtautuisi näiden kahden lausekkeen sisällyttämiseen täysin yhdentekevästi. Ne ovat tärkeä osa Euroopasta integraatiota ja sitä mahdollista kapasiteettia, joka Euroopan unionilla on toimia turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Ja mahdollisesti, jos se toimii, niin voidaan nähdä, että puolustus- ja turvallisuuspolitiikan integrointi toimii moottorina eurooppalaiselle yhteisölle, jota meillä välttämättä ei löydykään niin muilla politiikkamme aloilla ja talouden puolella. Voisikohan esittelijä Pasku näin ollen todeta, mikä hänen mielestään on se aikomus, joka komissiolla ja korkealla edustajalla on, kun ne ottavat käyttöön täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanomekanismin solidaarisuuslausekkeen puitteissa, sillä selkeästi tarve toimia yhteistyössä kaikessa siinä, mitä komissio pyrkii, on tärkeää. Ja siitä syystä meidän täytyy yhdistää yhteistyömme sen kanssa. Tois, toiseksi puhutaan aivan oikein tarpeesta saada aikaiseksi poliittista koordinointia huipputasolla – jos on tarkoitus päästä johonkin tällä arkaluontoisella alalla. Mutta se voi olla kahdenlaista. Joko nopea kriisinhallinta tai poliittista pitkäaikaista sitoutumista korkealla tasolla. Eikä välttämättä Kyse ole siis samasta asiasta, joka vaatii samantyyppistä vastinetta joko toimielintasolla tai sotilaspuolella. Viimeinen kohta. NATO toteuttavan oikein, että saattaa syntyä tilanteita, jossa sopimukseen yhteistä toiminnasta Naton kanssa ei päästä, mutta mm, todennäköisempi tilanne on se, että Nato on samaa mieltä siinä, että ettei se tule mukaan. Eli Naton sisäinen erimielisyys ei tätä aiheuta, vaan nimenomaan rakentava sopimus siitä, että Nato ei tule mukaan. Ja näissä olosuhteissa käsittääkseni Euroopan unionin täytyy todellakin osoittaa läsnäolonsa NATO-neuvotteluissa. Sillä nehän, olevat tämä, nehän ovat tämä ensisijainen valmisteleva työ, joka käsittelee asiaa, joka sitten Euroopan unionin täytyy ottaa hoitaakseen. Lähempi yhteistyö siis meidän ja Naton välillä. Täytyy olla se lopputulos, joka syntyy operatiivisesta mekanismista, josta me olemme sopineet näistä kahdesta lausekkeesta. Eli lupaan puhua teille sitten kesälomien aikana, kun katsomme tätä mietintöä. Merci. Euh, Monsieur Galler. Sitten Galler. Kiitoksia. Ihan lyhyt poliittinen huomio. Se, mitä EU poliittisesti ei voi hyväksyä ja mihin meidän täytyy keskittyä, eli seuraavaan. Kaikkien EU kansalaisten on nautittava samasta turvallisuudesta. Se on mielestäni poliittinen kysymys. Ja se täytyy erikseen mainita, ja sitä täytyy miettiä, millä tavalla se voidaan parhaiten toteuttaa. Kansalaiset Brysselissä, Tallinnassa, Lontoossa, Bukarestissa, Pariisissa ja Berliinissä siellä on kummatkin organisaatiot, eli kaikilla pitää olla sama turvallisuus. Ja EUn kannalta Itä-Suomessa tai Maltalla, ja tämäkin on hyvin harkaluontoinen kohta, Limassolissa myöskin. Muuten tämä poliittinen yhtenäisyys ei ole totta. Ja poliittisesti täytyy toteuttaa se, että kaikkien eu kansallisten turvallisuustilanne on sama. Ja meidän täytyy sitten toteuttaa nämä poliittiset puitteet ja sitten ihan käytännön kysymys. Meidän täytyy miettiä, kun ajatellaan vaikka NATOa, tähän sai kuitenkin kielteisen vastauksen, eli kysymys, tällainen internethyökkäys, kuuluuko se artiklaan 5? NATOssa aikaisemmin on todettu, että ei. No, asia nyt kehittyy ja nyt tämä sama kysymys täytyy sitten esittää EUn puitteissa. Eli onko tässä artikla 5 tai jo sitä vastaava artikla koskien cyber, kyberhyökkäyksiä. Eli siitä pitää ehkä keskustella uudelleen ja ehkä sitten jossain vaiheessa, kun teknologia kehittyy, niin ehkä sitten saamme muita vastauksia kuin ei, joka nyt tällä hetkellä on Naton antama vastaus. Bien, pas d'autres interventions. No niin, ei muita puheenvuoropyyntöjä. Eli Pasku, ehkä te haluatte vielä lisätä tähän jotain. <clears throat> Kiitos. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää SEDE-valiokuntaa siitä, että se löysi ohjelmastaan aikaa tälle keskustelulle, ensimmäiselle keskustelulle mietintöluonnoksesta, koska tähän liittyy byrokraattisia esteitä ja haluaisin mainita tämän. Toisin sanoen meidän täytyy toimia tässä rinnakkain, jos me haluamme löytää sen oikean hetken, kun komissio yrittää vetää kaiken tämän yhteen. Tällä hetkellä en oikeastaan ole saanut mitään tietoa komissiosta, koska kaikki osapuolet, eh, niitä konsultoidaan ja jokainen osapuoli kertoo tällä hetkellä omista mielipiteistään, mutta jotkut ovat pessimistisempiä ja sanovat, että ehkä ensi vuonna, mutta meidän täytyy olla tietoisia siitä, että vuoden loppuun mennessä jossakin vaiheessa, me puhumme tässä marraskuusta, niin jossakin vaiheessa tämä ehkä on riittävän kypsä, eli siinä sitten ehkä parlamentti haluaisi osallistua tämän mietinnön kautta tähän prosessiin. Ja se, että me teemme yhteistyötä heidän kanssaan, tarkoituksena on todellakin varmistaa se, että parlamentti otetaan tässä asiassa vakavasti. Olen samaa mieltä Rova Janakun kanssa. Hän myöskin on ollut osallisena tässä asiassa hän on oikeassa. Meidän täytyy tarkastella näitä menettelyjä, kenen puoleen me käännymme, koska yleensä tällaisissa tilanteissa tunteet ovat pinnassa ja jos ei ole asianmukaisia menettelyjä ja oikeaa nappulaa, jota painaa, niin silloin saattaa päätyä aikamoiseen sotkuun. Olen herra Duffin kanssa samaa mieltä myöskin siitä, että meidän täytyy pitää mielessä se, että jotkut maat eivät ehkä halua tätä. Ja ne maat ehkä sanovat, että no, solidaarisuus on asia erikseen, mutta vastavuoroinen apu, niin meidän täytyy tarkastella sellaistakin tilannetta, jossa vain osa valtioista reagoisi. Tämä täytyy pitää mielessä. Jos NATO kieltäytyisi, niin silloin automaattisesti EU täytyisi astua remmiin. Ja näinhän on nytkin Berliinin sopimuksen perusteella. Eli ensin Naton täytyy vastata ja sitten sen jälkeen EUlla on vapaa kädet, vapaat kädet toimia. Ja sitten tulevat kaikki muut järjestelyt. Eli sama logiikka, sen tulisi päteä tässäkin voi hyvinkin käydä, että näin todellakin tapahtuu tositilanteessa. Se, mitä minä sanoin symbolista, ei ole mukanottaminen Lissabonin sopimukseen, vaan kuten sanoin, ilman riittävää operationaalista kapasiteettia, niin silloin on kyllä kysymys pelkästä illuusiosta. Eli kyllä se tähän on suhteutettu. Kyllä, kun puhutaan herra Gaalerista, muistan, että kyberhyökkäyksistä artikla viitosesta puhuttiin. Olen kirjoittanutkin tästä jotakin, tästä artikla viidestä. Johtopäätös on ollut se, että artikla viiteen ei kosketa, koska joka tapauksessa neuvostolla, neuvosto tulkitsee sitä. Eli jos sitten ryhdytään laittamaan sinne määritelmiä, niin silloin ei olla enää sen tilanteen edessä, jota perustaja-isät pitivät mielessään. Eli joka tapauksessa tämä tulee olemaan vain tulkinta ja tästä syystä artikla 5 se voidaan jättää sellaisekseen. Mutta aseellinen hyökkäys saa aikaan tuhoa, kun taas kyberhyökkäys vain saa aikaan häiriötä suurin piirtein. Ja tämä ero on kuitenkin huomattava. Vähän sama kuin ydinpommi, joka äh, kyllä tappaa ihmiset, mutta ei rakenteita häiritse. Ja oikeudellisesti katsottuna tästä nyt on keskusteltu. Eli voidaanko tätä soveltaa vai ei tässä suhteessa. Mutta haluaisin kiittää teitä näistä puheenvuoroista. Tämä oli nyt alustavaa keskustelua. Me jatkamme tällä tavalla ja voin kertoa että todellakin haluamme edetä mahdollisimman nopeasti. Emme halua nyt mennä määräajan yli. Ja sitten jo ennen kuin meillä on jotain konkreettista ensimmäinen luonnos tai muuta, niin se toimitetaan teille välittömästi ja myöskin komission ja neuvostoon. Eli sitten voimme kerätä näitä tietoja ja työstää niitä. Eli en nyt niin välitä siitä, onko tässä nyt kesäloma vai ei. Tämä on tärkeä asia ja tätä työtä täytyy jatkaa. Ja kiitoksia vielä. Merci, Johan. Kiitoksia. Ulkosuhdehallinto on täällä edustettuna. Ilmeisesti te haluat käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Juste si vous, si le... Ei välttämättä, mutta vain jos parametri jotain teknisiä kysymyksiä tästä yhteisestä ehdotuksesta, joka komissio kanssa esitetään. De toute façon, bon, nous sommes un, comme nous l'avons vu. Niin kuten tänään on nähty, tämä on hyvin alustava vaihe tässä keskustelussa, eli Pasku ja varjoesittelijät voivat olla yhteydessä sitten ulkosuhdehallintoon ja voivat keskustella näistä kysymyksistä. Kiitoksia Eli olkaa tiivisti yhteydessä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja on hyödyllistä, että Euroopan parlamentilla on selkeä kanta asiaan. Ja tällä tavalla myöskin ehkä jäsenvaltioissa että mietitään näitä asioita. Tähän mennessä he eivät ole olleet kovin innostuneita etenemään näissä kysymyksissä näiden lausekkeiden osalta. Kiitoksia. Sitten seuraava kokous on 11. heinäkuuta aamupäivällä. Ja kenraali Sirom tulee silloin alivaliokuntaan. Kiitos.